murros tähän politiikkaan ja saadaan aikaan politiikka, jonka avulla voidaan arvostaa työtä ja löydä työpaikkoja. Teraz pan Paška. Prosím, pane poslanče. Seuraavaksi edustaja Paška. Vážený pán komisár, vážený pán predseda eh, rady. Eh, rokovanie Európskej rady koncom oktobra prebiehalo... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja.